Good. Thank you very much. Otwieram posiedzenie. Avaan. huomioita ensin viisi päivää sitten meille tuli surullinen uutinen siitä, että Gilles Jacquier on kuollut. Hän on ranskalainen journalisti, joka kuoli Syyrian, syyrialaisessa kaupungissa Homsissa. Tänä vuonna pelkästään on kuollut yli sata lehtimistä, jotka ovat harjoittaneet ammattia harjoittaessaan. Euroopan parlamentti on aina sananvapauden puolesta. Olemme puolustaneet ja tulemme aina puolustamaan niitä, jotka asettavat itsensä vaaralle alttiiksi, kun he kertovat totuuksia julkiselle mielipiteelle. Italialaisen risteilyaluksen onnettomuudessa kuoli ainakin kuusi ihmistä ja Euroopan parlamentin nimissä esitän suruvalittelut uhrien perheille. Tällaista onnettomuutta ei olisi pitänyt tapahtua. Uskomme siihen, että kaikkialla tehdään tällaisesta tapahtumasta ja katastrofista asianmukaiset johtopäätökset. Kolmas tiedonanto. Olemme saaneet tiedon Manuel Fraga Iribarnen kuolemasta. Eilen Eurooppa ja Espanja menetti suuren valtiomiehen yhden pääarkkitehdeistä demokraattisessa Euroopassa kansanpuolueen perustaja, jonka jäseniä on täällä kanssamme täysistuntosalissa. Hän Manuel Fragairi Barne oli itse 80-luvulla meidän parlamenttimme jäsen, Euroopan parlamentin jäsen. Vanian tyttärelle, Rova Carmen Fraga Estevesille, osoitan äh, surunvalittelut ja hänen kauttaan koko perheelle. Ja viimeinen tiedonanto 18. joulukuuta viime vuonna kuoli Václav Havel. Ensin Tsekoslovakian presidentti ja sitten kaksinkertainen Tsekin tasavallan presidentti. Eurooppa eivät pelkästään tsekit ja slovakit menettivät ihmisen, joka on samettivallankumouksen symboli ja ennen kaikkea Mantaremme uuden yhdistymisen symboli. Hän oli rohkea valtiomies. Kuten muistamme kaksi vuotta sitten, marraskuussa vuonna 2009 Václav Havel oli vieraana Euroopan parlamentissa. Hän sai silloin vastaanoton, jossa suosionosoituksia annettiin seisaltaan. Tänään osoitamme kunnioitusta hänen muistolleen. Olin kaikkien teidän puolestanne, osallistuin presidentti Václav Havelin hautajaisiin Prahassa. Se oli suuri juhlatilaisuus eurooppalainen tilaisuus ja sillä oli myös siellä oli myöskin valtionpian miehiä Euroopan ulkopuolelta useita. Jätimme hyväiset suurelle eurooppalaiselle, suurelle tsekkiläiselle Haluaisin pyytää, että kunnioitamme molempien kuolleiden valtiomiesten hiljaisuutta, kunniaa minuutin hiljaisuudella. Thank you very much. Kiitän teitä. Zgodnie z artykułem 12 regulaminu. Työjärjestyksen artiklan 12 mukaan